colleague De Backer is here, isn't Is here, yeah. Okay. Uh, I don't have my ah, any nothing. No, I, I've, I've got nothing. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Kollegat, hyvät naiset ja herrat, kuten huomataan, emme tästä kaksi kuu kakkosesta pääse puusta pitkään. Ole erinomaista nähdä, että muutamat teistä vielä sinnittelevät. me tämän iltapäivän sessio nyt sitten. Ensimmäinen äh, kohta tässä ähm, tämän äh, päivän listalla on PK-yritysten vihreät kasvumahdollisuudet. Kohta 13. Hyvä tilaisuus keskustella PK-yrityksistä, ähm, Euroopan unionin energiasta, uusiutuvista energianlähteistä. Oikein hyvä, että tämmöinen tilaisuus vihreästä kasvusta meille tarjoutuu PK-sektorilla. Philip de Packer äh, esittelee tämän aiheen. Mä Sitten on, tämä kytkeytyy myöskin komission äh, tiedonantoon äh, vihreästä, vihreästä talouskasvusta ja PK-sektori. Siitä on löyty, löytyvät puitteet, miten PK-yritykset voivat sitten äh, ekoinnovaatiosuunnitelmaa mm, hyödyntää PK-sektorilla. Ja myöskin sitten sen, millä tavalla se kantaa, äh, kantaa korttaan Euroopan teollistumisen kekoon. Teollistuminenhan on yksi tärkeimmistä iskulauseistamme Pienet ja keskisuuret yritykset, kuten hyvin tiedetään, ovat unionin kasvun ja työpaikkojen luomisen vetureita, kilpailukyvyn peruskivi, kestävän kehityksen alku ja juuri. Kaikki ovat tärkeitä asioita. Mietinnössä näitä kaikkia sivutaan. Olen varma, ja myöskin miettiä sitä sitten, miten vihreä, vihreä kasvu voi sitten olla PK-sektorin hyödynnettävissä ja innovaatio, innovaatiot sitten siinä käytössä. Kollega de Backer, esitelkääpä ajatuksenne muutaman minuutin ala, ajan. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia mahdollisuudesta kehitellä hiukan näitä ajatuksia, jotka haluaisin mietintöön asettaa. Ja kiitoksia mahdollisuudesta kuulla kollegoja heidän kannastaan siihen, kuinka tämä mietintö tulisi laatia. Luonnollisesti vihreän kasvun ajatus on todellakin se, että me bisnesmahdollisuuksiin tartumme niitä niihin, joita ilmestyy, jotta voisimme luoda kestävämpää taloutta. Jos haluamme, että yrityksemme voivat palvella kasvavaa väestöä ja liittää tähän kasvavan raaka-aineiden kysynnän, meidän täytyy myöskin muuttaa se tapa, jolla yritykset toimivat. On hyvin selvää, että näin on, sillä me yhä kulutamme erittäin paljon, ja jos jatkamme näin, me tarvitsemme 40 prosenttia enemmän vettä ja energiaa tulevina 20 vuotena, ja kaikki tietävät luonnollisesti, että tällainen ei ole kestävää. Vuonna 2015 tarvitsemme moninkertaisesti lisää resursseja, eikä tämä ole kestävää ja toivottavasti kollegat voivat tässä tehdä työtä kanssani sen suhteen, kuinka voimme kestävämmällä tavalla edetä vähän hiiliseen talouteen. Meidän täytyy löydä, löytää mahdollisuudet investoida niin, että yritykset voivat täysin tarttua mahdollisuuksiin niin, että tämä siirtymä toteutuu. Minä olen rationaalinen, mutta optimisti. Olen liberaali ja minulla on tieteellinen koulutus. Minä näen siis paljon mahdollisuuksia, joita voisimme käyttää hyväksi globaaleilla markkinoilla. Esimerkiksi äm, on arvioitu, että hyödykkeiden ja palveluiden kauppa on tuhat miljardia vuosittain, eli se kaksi tai kolme kertaiseksi vuoden 2020 mennessä kasvaa arvioiden mukaan, joten kolme, neljä kertaisesti tämä vastaa Junckerin investointisuunnitelmaa. Meillä on nyt mahdollisuus tehdä se, mikä on oikein ja varmistaa, että sektori, tämä vihreän kasvun sektori, joka on kolmella prosentilla viime vuosina kasvanut, kasvaa vielä enemmän. Ja me olemme Euroopassa johtajia tällä alalla. Meidän täytyy varmistaa se, että voimme päästä vielä pidemmälle eteenpäin. Yritykset, jotka investoivat vihreään kasvuun, jotka ovat aktiivisia tällä alalla, ovat sellaisia, että niissä on valtavasti tulevaisuuden potentiaalia. Ne voivat olla myöskin meidän teollisuuspohjamme perusta tulevana kymmenenä vuotena. Tässä tutkimus pitäisi saattaa investoijien kanssa yhteyteen, jotta voisimme luoda oikeanlaiset puitteet. Näissä puitteissa tämä voisi toteutua ja tämäkin tulee olemaan mietintöni perusta, se minkälainen puitteisto meillä pitäisi olla vihreästä kasvusta puhutaan myöskin taloudellisessa kirjallisuudessa yhä enemmän ja enemmän. Valitettavasti täysin selkeä määritelmää ei sille ole, mutta kyseessä on se, että tuemme talouskasvua ja teemme sen luonnonvaroja kestävällä tavalla käyttäen ja vähennämme maaperän ilman ja veden saastumista. Ja tähän on tarpeen lisätä se, että pyrimme etsimään kasvua ja talouden kehitystä ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Mielestäni tämä on mahdollista. Ja kun nykyisessä tuotantoprosessissa arvoja, arvot ovat muuttumassa, meillä on vielä liikaa sellaista, mikä menetetään. Me menetämme resursseja tuotantoprosessin aikana tai sitten emme käytä kaikkia mahdollisuuksia hyväksi. Mm, yleisesti nykyään tarkastellaan mahdollisuuksia Ähm, esimerkiksi ähm, yhdessä tehtaassa hukkaan menevän resurssin käyttämiseksi toisaalla. Meidän tulisi pohtia sitä, kuinka voisimme kaikkein mm, pienimmällä mahdollisella panoksella äh, luoda tuotantoa. Meidän tulee käyttää energiaa tehokkaita metodeja, uusia teknologioita ja näin voimme äh, vähentää raaka-aineiden kysyntää ja myöskin riippumattomuuttamme ulkoisiin tahoihin. Tämä koskettaa vettä, eri raaka-aineita ja monia muitakin aineita. Meidän toimimalla energiatehokkaammin myöskin yritykset hyötyvät, koska niiden tuotantokulut ovat pienemmät ja ne pystyvät kuitenkin kasvamaan. Meillä on sektoreillamme yrityksiä, jotka ovat asiantuntijoita tällä alalla. Uskon, että monet yritykset tätä strategiaa seuraavat ja niiden pitäisi toimia meille hyvänä esimerkkinä. Monia muitakin tapoja on yrityksille viherryttää talouttamme. En nyt käy koko listaa tässä läpi. Meillä on uudistuvaa energiaa ja muita asioita, mutta haluaisin keskittyä viimeiseksi tämän mietinnön toiseen osaan, toisen osan otsakkeeseen pk-yrityksiin. Me tiedämme kaikki, mitä pk rooli on, ja eilinenkin näemme kuulemisen aikana erittäin selkeästi niiden roolin näissä kysymyksissä. Me haluaisimme aivan ensi kädessä käsitellä niitä ongelmia, joita pk-yritykset kokevat, ja haluaisin vain mainita tässä yhteydessä muutamia seikkoja, jotka otan mietintöön mukaan. Ja lopultakin tässähän on kyse se, että siitä, että me luomme hyvät toimintaympäristöt yrityksille, mutta koska startup-yritykset ja pk-yritykset eivät täysin näihin vihreisiin mahdollisuuksiin pääse tarttumaan, meidän tulee äh, tarjota niille lisämahdollisuuksia koulutuksen kautta, startup-yritysten tukemisen kautta ja meidän täytyy myöskin vähentää jo olemassa olevaa byrokratiaa ja vähentää hallinnollista taakkaa pienyrityksiltä. Ja meidän täytyy toisekseen myöskin taata se, että pk-yritykset saavat pääomaa käyttöönsä. Tämä eilen nähtiin hyvin selvästi, se on kaikkein suurin ongelma, joka pk-yrityksillä on. Mielestäni tämä on syy, miksi meidän pitäisi erityisesti keskittyä riskipääomaan ja luoda yritystoimintamalleja tällä sektorilla niin, että todellakin voisimme uutta pääomaa tälle alalle saada Muitakin asioita tässä on käsitelty yrittäjyyden tukemista, yrit, konkurssin jälkeen, eh, sisämarkkinoiden täydentämistä, monia muitakin asioita tulen mainitsemaan mietinnössä. Tässä mielestäni on tärkeää, että me vain keskenämme täällä puhu, vaan menemme myöskin tapaamaan yritysmaailman edustajia ja kuulemme, kuinka voisimme heitä auttaa, helpottaa heidän elämäänsä ja helpottaa heidän siirtymistään tähän uuteen talouteen niin, että vihreät mahdollisuudet otetaan täysin huomioon. Nyt mielelläni kuulisin kollegojen mielipiteitä, että meillä olisi kattava, vahva mietintö, joka lähettäisi hyvin vahvan viestin komissiolle siitä, että tämä on vakava asia ja että ITRE haluaisi nähdä tätä vihreää kasvua PK-yrityksissä. Kiitoksia. Kiitoksia, arvoisa kollega EPPn äh, Paul Rybik ensin varjoesittelijöistä kommentoi. President. Kiitoksia puheenjohtaja Busek. Kiitoksia myös esittelijälle Debakerille. On erittäin hyvä, että asetamme kasvun kaiken keskiön. Vihreä kasvu on mielestäni sitä, että voimme todella olla käyttämässä kaikkein edistyneitä teknologiaa ja tätä kautta voidaan luoda myös uusia työpaikkoja erityisesti nuorille. Tässä on katsottava myös Euroopan ulkopuolelle. Kehityspolitiikassa on tähän liittyviä mahdollisuuksia Afrikan mantereella. Sillä tarvitaan lisää infrastruktuuria, hygienia alalla, veden, vesihuollossa, terveyshuollossa ja niin edelleen. Kansainvälisen kaupan valiokunnassa on keskusteltu raaka-ainekonflikteista. Ja meidän tulisi käyttää ja kantaa vastuuta vastuuta näistä kysymyksistä maailmanlaajuisesti ja on pohdittava, miten näistä investoinnista voidaan tehdä houkuttelevia. Nyt kun uudelleen teollistetaan Eurooppa, Entinen komission varapuheenjohtaja Tajani asetti 20 prosentin vähennystavoitteen keskiöön vuoteen 2020 mennessä. Osittain tilanne näyttää aika hyvältä, mutta teollistamisen ja työpaikkojen osalta ei niin hyvältä. Teollisuustuotanto laski viime vuonna 1,8 prosenttia Tämä siis keskiarvona EU:ssa ja ne maat, joissa työttömyys on korkeinta, ovat maita, joissa ei ole ollut todellista teollisuustuotantoa. Esimerkkeinä Kreikka ja Ranska. Kun katsotaan arvoketjua, olisi oltava mahdollista, että tuottaisimme jälleen itse energiaa – Euroopassa tällä hetkellä ostamme sitä 500 miljardilla vuodessa ja siksi pohdin, miksi ei ole mahdollista tuottaa edullista energiaa entistä enemmän Euroopassa. Tämä olisi juuri tätä vihreää kasvua. Tällä hetkellä ostamme raaka-aineita 200 miljardilla Eli 700 miljardia olisi luku, jolla menoja voitaisiin vähentää. Ja tämä tietysti on asia, jossa esimerkiksi Natura 2000 ja lintusuojeludirektiivi ovat olleet hyvä esimerkki. Nyt täytyy saada aikaan tasapainoinen tilanne. Tarvitsemme myös tällaisia teollisuuden suojelualueita, infrastruktuurin suojelualueita, luonnonsuojelualueiden mukaisesti. Kun alueiden käyttöä suunnitellaan, pitää ottaa huomioon mahdollisuus käyttää sitä niin, että voidaan luoda työpaikkoja. No, nyt, koska Tajani ei taida vielä olla täällä paikalla ja puheenjohtaja tähän väliin heittää, että kaikki varjoesittelijät ovat kyllä jo paikalla. No, kiitoksia, Paul Kufun. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle kovasti Tässähän tarjoutuu erinomainen tilaisuus keskustella tästä mietinnöstä ja millä tavalla sitten äh, kestävämmin voimme resurssejamme ja luonnonvarojamme käyttää ja sitä kautta luoda sitten myöskin uusia työpaikkoja ja äh, saattaa äh, PK-sektori uudelleen tukevasti jaloilleen. Tässä on paljon hyvää, joka voidaan saavuttaa ja tämä vihreä siirtymä Euroopassa tarjoaa hyvää, hyviä bisnesmahdollisuuksia. Olen esittelijän kanssa aika pitkälle samaa mieltä monesta asiasta. Eh, mutta haluan eh, lisäykseksi todeta vielä, että jos tarkastellaan eh, komission kertomusta, niin siinä on PK-sektori tapetilla, mikä on hyvä, mutta pitäisi katsoa myöskin mikroyrityksiä, niiden tiimoille pitää, pitää yleisesti lyödä, luoda sellainen yrittäjyyden ilmapiiri ja heitä sitten myöskin tukea. Äh, sitten myöskin äh, tällainen äh, suhdannevetoinen kasvu, jossa tällaista startup-yrityksestä kasvaa pikkuhiljaa menestyvä firma on myöskin kehitys, jota pitää tukea. Yritysten symbioosit, yritysten välinen yhteistyö eri sektoreiden välillä – ovat hyödyllisiä, voivat esimerkiksi toinen käyttää toisen jätemateriaalia hyväkseen. Ja tästä on, on hyvä esimerkki, paljon hyviä esimerkkejä esimerkiksi omasta maastani Tanskasta. Kolmanneksi sitten tämä tietovajeen umpeen kurominen. Monet pienet yritykset kaipaavat tietotaitoa ja tietoja näistä resursseista ja luonnonvaroista, jätteistä, miten niiden kierrättämismahdollisuuksista ja sen sellaisista tarvitsee tehdä konkreettisia ehdotuksia tästä. Koordinaattorit, tällaiset fasilitaattorit paikallisella tasolla olisivat tässä avain, avainasemassa konkreettisten ideoiden esittäjinä. Sitten Horizon, Horizon, Horizon 2020 ohjelmasta investointirahan esiin kaivaminen alkupääomaksi se on yksi hyvä. Sitten kaikki tämmöinen renovointityö, kattojen, talojen, asuntojen renovointi, uudistustyö on, on, on tehokasta. Tässä on tukku muitakin ajatuksia, aika loppuu tietenkin, mutta ihan kauniksi lopuksi halusin tota, todeta, että vaikka vieläpä isompien yritysten osalta ja tällaisten hyvinkin toisten yritysten osalta Tanskasta edelleen esimerkkejä. Tehokkaimmat he, niistä ovat sellaisia, jotka ovat tässä arvoketjussa aika korkealla ja tuo, tuovat eniten tuloa maalle tarjoavat niin ikään hyviä mahdollisuuksia sitten kohota tässä ketjussa, kun, kun puhe, niin kuin puheenjohtajakin äsken jo alustuksessaan johdansa mainitsi. Mielenkiintoista nähdä, mitä tästä kehkeytyy. Kiitos. Kiitos. Herra Kufut, herra Zolov seuraavaksi. Eccomi, grazie. Eh, io vorrei partire proprio dai dati... Kiitoksia. Halusin lähteä liikkeelle tästä vihreästä toimintasuunnitelmasta PK-yrityksille. Olemme kuulleet, että 93 prosenttia PK-yrityksistä EU-ssa edistävät jo nyt aloitteita, joilla halutaan vähentää voimavarojen käyttöä. Ainakin pyrkivät tähän, mutta ainoastaan 42 prosenttia on saanut myös jotenkin konkreettisia tuloksia tällaisista aloitteista. Tämä merkitsee sitä, että meillä on selkeä ongelma. Meillä on välineitä, joita olisi tarkoitus käyttää, mutta kuitenkaan niitä ei käytetä tehokkaalla tavalla – joten meidän toimiemme pitäisi pyrkiä siihen, että nämä aloitteet olisi helpompi toteuttaa. Eli tulisi helpottaa pääsyä suoraan rahoitukseen. Paikallistasot on saatava mukaan. Ja ne voisivat sitten hallinnoida epäsuoria rahoituslähteitä. Samoin tulee edistää yrittäjyyshenkeä ja edesauttaa sitä, että todella saataisiin rahoituslähteet käyttöön. Tärkeää mielestäni on myös se, että toteutetaan tulosten valvontaohjelma ja jatkuvalla pohjalla, koska tällä tavoin voimme pikaisesti puuttua sitten toimiin niin, että tuloksia saadaan todella aikaiseksi. Muuten voi käydä niin, että pyrimme kyllä tekemään hyvää, mutta emme saa konkreettisia tuloksia aikaan. Eli valvonnan tulisi olla tässä keskeisemmässä roolissa. Ja on katsottava sitä, minkälaisia lyhyen aikavälin vaikutuksia voidaan saada aikaan. Kiitoksia. Edustaja Kade. Kelli. Thank you very much, Mr. President, and thanks to the rapporteur. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia De Backerille esittelijänä. Tämä on optimistinen, tieteellinen ja poliittinen lähestymistapa, hienoa työtä. Tähän otsikkoon liittyen aivan aluksi olen sitä mieltä, että Minulla olisi siis nyt kaksi huomautusta. Ensinnäkin, kuten jo mainittua, kun puhumme pk-yrityksistä, puhumme yli 90 prosentista yrityksistä Euroopassa. Eli lähestulkoon kaikkia tämä koskettaa. Toiseksi meidän pitäisi todennäköisesti ottaa tähän mukaan äh, jonkinlainen ähm, hyödyttävä hyödyttävän tyyppinen addiktiivi tähän, kun puhutaan vihreästä kasvusta, niin pitäisi puhua vi- hyödyttävästä vihreästä kasvusta. Meidän pitää olla kilpailukykyisempiä Euroopassa teollisuuteen pohjaavia ja voimme näin toimia ollen samalla vihreitä. Tämä on se ajatus, mikä pitää saada läpi. Erityisesti jos tässä haluamme tämän saada läpi sekä parlamentissa että uudessa komissiossa, on selvää, että kaikki yritykset voivat hyötyä, jos me esimerkiksi jätteet käytämme hyväksi paremmalla tavalla, kierrätämme ja jos olemme energiatehokkaampia. Kukaan ei tätä voi kieltää. Verotus vaikuttaa siihen, kuinka tuloksellista tämä on. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Ja tämä on nyt enemmän, paljon enemmän yleisön mielessä kuin ennen. Hyödyllisyys, tuotto, vihreä kasvu PK-yritykset ja se, että luomme teollisuuspohjaa Euroopassa ja kilpailukykyä Euroopassa, nämä ovat tärkeitä. Kiitos. Another, uh, Kiitoksia. Herra Pytikofer sitten vielä varjoesittelijänä. Olkaa hyvä. Täytyy pahoitella puheenjohtaja, että olen myöhässä. Äh, äh, lupaan esittelijälle äh, tukeeni ja sikäli uskon olevani uskottava, kun näin lupaan. Puheenjohtaja puhuu nyt mikrofonin ohi, että nämä viisaudet eivät sinne kuulu. Which were not expected to be at, at uh, this afternoon here ne, jotka, jos et, et seuraavan ää, mietinnön esittelijä, esittelijät kaipaavat myöskin aikaa ää, ja kommentoijat, että anteeksi, että tässä vähän hoputtelin. Sitten ää, komission edustaja, olkaapa hyvä. And thank you very much. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia kovasti valiokunnalle. Oli ilo kuulla teitä ja sitä, että tuette tätä pk-yritysten vihreän kasvun aloitetta. Kaikki uudet ajatukset ovat totta kai tervetulleita meille uudelle komissiolle, kun tätä vihreää toimintasuunnitelmaa lähdetään toteuttamaan. Eurooppa on nyt elpymisen tiellä työsarkaa riittää ja kasvua on saatava sieltä, mistä sitä voidaan saada. Ja meillä on tähän hyvät mahdollisuudet. Tietojemme mukaan suurin potentiaali kasvuun tulee eh, eri alojen yhdistävistä tekijöistä, kiertotalous, innovaatiot. Tässä meillä varmasti on eh, hyvä mahdollisuus tehdä alojen välistä yhteistyötä ja saada kasvua. Eli tämä on syytä muistaa. Ja se, mitä esittelee varjoesittelijät sanoivat, on syytä muistaa, että markkinat ympäristötuotteille ovat hyvin suuret. EUn osuus näistä on noin yksi kolmas osa ja ainoastaan yksi, kolmas, yksi kymmenestä pk-yrityksestä vie tällaisia tuotteita. Eli tässä piilee kovastikin potentiaalia. Tutkimustehokkuus on tärkeä, se laskee kustannuksia yrityksessä ja tämän asia, johon kaikki voivat panostaa, eli voivat pyrkiä parantamaan tuotantoprosessejaan. PK-yritykset eivät ehkä aina pysty seuraamaan kaikkia sääntelyä he tarvitsevat aikaa ja meidän täytyy auttaa heitä. Meillä on 35 konkreettista tointa tässä suunnitelmassa ja osassa panostetaan tiedotukseen. Meillä on tällainen eurooppalainen tutkimuksen huippuyksikkö. Toivottavasti nämä toimet auttavat pk-yrityksiä tarttumaan näihin mahdollisuuksiin. Odotamme innolla tätä mietintöä ja olemme tietysti käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoa tai muuta. Uh, kiitos. Haluatko varjoesittelijät tähän jotain nyt lisätä? Komission uh, kommentin jälkeen Rubik, Rubik tai uh, Wufood? Rubik, olkaa hyvä. niin tässä, olen tässä talousarviovaliokunnassakin mukana, niin budjettivaliokunnassa mukana, niin se on pit, pitkään puhuttu näihin leikkauksiin 2020 mennessä 15 prosentilla. Me olen tietysti täytyy taistella kuitenkin sen puolesta, että kaikki olennainen rahoitus joka tapauksessa jää käyttöömme ja tässä tältä, mitä tällä saralla nyt voidaan tehdä, niin pitää tietysti tehdä voitavamme ja kaikissa budjet, budjettineuvotteluissa sitten huolehtia siitä, että minkä näköisiä leikkauksia ei tältä osin suvaita, koska tämähän on osa sitä meidän kasvuohjelmaamme ja meidän pitää pitää siitä huoli, että nämä ovat siinä mukana. Mr. Zulu. It's okay. Good. Mr. Rapporteur, summarize. Esittelijä yhteenvetokeskustelusta. Thank you, Chair. Um, Summarizing, I do... Kiitoksia puheenjohtaja. Yhteenveto. Minä äh, tunsin, että kaikilla on hyvä tahtoa, tahtoa tehdä töitä tämän mietinnön parissa ja että ajattelemme samoin tämän selvää. Odotan hyvää yhteistyötä, sen jatkumista. Yksi viimeinen kommentti minulta, kuten edustaja Rybik sanoi, meillä on Euroopan tasolla COSME Horisontti 2020 20, muutkin välineet käytössämme, mutta haluaisin keskittyä myös siihen, mitä voisimme tehdä, jotta voisimme vapauttaa tämän yksityisen investoinnin voiman. On selvää, että eurooppalaisia varoja käytetään tukimiseen, mutta meidän pitäisi löytää tapa saada yksityiset investoinnit projekteihin mukaan. Meidän pitäisi myöskin pohtia sitä, kuinka uusia tuotteita voidaan tuoda markkinoille. Yhtenäismarkkinoille Euroopassa. On hienoa, että meillä on näitä mukavia uusia ajatuksia ja innovaatioita, mutta niiden pitää myöskin tavoittaa kuluttajat Euroopassa. Ja meidän pitää keskustella siitä, kuinka paljon helpommin kuin nykyisin voisimme poistaa byrokratiaa ja esteitä markkinoilta. Ja senkin pitäisi olla asia, johon keskitytään mietinnössä. Tässä kuulin hyviä ajatuksia myöskin komissiolta. On hienoa, että he ovat käytössämme ja valmiita olemme valmiit kuuntelemaan heidän ajatuksiaan, mutta toivomme, että myöskin yrittäjiltä saamme lisää hyviä ajatuksia, jotka voimme liittää tähän komission jo lausumaan. Mutta odotan tulevaa yhteistyötä ja hyvin vahvaa ja vakaata mietintöä ja tukea sekä taloudelta että komissiolta. Kiitoksia. Thank you, Mr. Rapporteur. Kiitos, herra esittelijä mietintöluonnosta käsitellään 23.24. helmikuuta 2015. Jonain aikana, vielä en tarkemmin tiedä. Sitten voisimme esittää muutosehdotuksille takarajaa 25. helmikuuta, eli siis valiokuntamietinnön jälkeisenä päivänä. Pankaa nyt tämä mieleenne. 25. päivä helmikuuta esitämme sitten tästä mietinnöstä mahdolliset muutosetykset. Koska kaikkien työ me haluamme tietenkin valmiiksi ennen lomia. Sen vuoksi 25. Eh, helmikuuta on tämä muutosetysten takaraja. No niin, hyvät kollegat esityslistalta seuraava erittäin tärkeä aihe. Esityslistalla alun perin numero 11. Markkinoiden vakauden takaavan reservin perustaminen ja toiminta unionin kasvihuonekaasujen mm, päätös päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamiseksi unionissa direktiivi 2003-27 kautta EU muuttaminen. E, esittelijämme Tajani sai tiedon, että tätä käsitellään äh, varttia, varttia väille neljä viimeistään on, on, on kuulemma matkalla tänne äh, kokoushuoneeseen ihan tuossa tuokiossa varmaan tupsahtaa ovesta. Mutta kuten sanottu, meillä on kaikki valmiina tässä. Meillä on liimitön luonnos, siihen tehdyt muutosehdotukset, e, joita on tässä puitu jo aika moneen otteeseen. Voi olla, että voimme jo aloittaa ää, sitten varjoesittelijöiden kommenteilla Peter Eriksson – Peter Eriksson on, pääsee vauhtiin. No, hänellä on kiire kotiin, tai minne onkaan varmaan, että tienneet, että tämä nyt sitten jää tänne iltapäiväksi. Voitte, voitte jatkaa tästä heti. And, and... Kiitoksia. Tämä oli suunniteltu alun perin aamulle. I can have the opportunity to, to say what I want. Hienoa, että minulla on mahdollisuus käyttää puheenvuoroa ennen kuin minun täytyy lähteä. Keskustelimme aikaisemmin vihreästä kasvusta ja pk-yrityksistä. Ja tässä täytyy sanoa yksi hyvin tärkeä asia, joka tähän liittyy. On tärkeää, että meillä on selkeät tavoitteet tulevaisuutta ajatellen ja kestävyyttä ajatellen ja myöskin poliittiset välineet, jotka tukevat tietämme tähän kestävyyteen. Tässä tapauksessa ilmastonmuutoksen ympärillä meillä on välineitä, joita pitäisi käyttää, jotta ilmastonmuutos pysäytetään, ja tämä on ehkäpä kaikkein, ehkäpä kaikkein tärkein näistä on ETS-päästökauppajärjestelmä Euroopan unionissa. Olen tyytyväinen siihen, että komissio on keskittynyt hyvin todelliseen tärkeään ongelmaan tässä yhteydessä. ETS-kauppajärjestelmä ei toimi samalla tavalla kuin sen piti toimia, ja ei se ole pitkään aikaan toiminut kunnolla. Ja on hyvä, että komissio vastaa tähän markkinavakaustutkimuksella, mutta valitettavasti ongelmia on ollut muutaman vuoden ajan. Komissio halusi aloittaa tämän aikaisemmin ja pohdittiin myöskin, mitä tämän takapainotteisuuden suhteen tehdään ja muiden pienten ongelmien, jotka pitäisi ratkaista, niin että voimme sanoa, että tämä todellakin saa muutoksen aikaan. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että meillä oli vaarioesittelijöiden ja esittelijän kesken kokous. Ja on selvää, nyt huomaamme sen, että enemmistö on sen takana, että saamme aikaan muutoksen parempaan. Enemmistö täällä valiokunnassa tukee todennäköisesti parlamentissakin tätä. MSR-järjestelmän aikainen käynnistäminen on kaikkein tärkein osa tässä, ja toivottavasti vuonna 2017 se saadaan liikkeelle. Ja voimme kaikki nämä takapainoitteiset luvat perua. Ja sitten toinen kysymys tähän liittyen. Eräät ovat puhuneet päästövuodosta, mutta suurin osa varjoesittelijöistäkin vaikuttaa olevan sitä mieltä, että tämä ei kuulu tähän asiaan, tähän alaan. Se pitäisi kestellä muualla. On tärkeää, että me tätä keskustelua sekoita näillä muilla ongelmilla. Ja sitten viimeisimpänä muutamia pikkumuutoksia, yksityiskohtia on tehty siihen, mitä komissio esitti. Uskon, että me voimme täällä valiokunnassa niistä sopia. Ja sitten hyvällä omalla tunnolla sanoa, että me olemme tehneet kaiken mahdollisen, että tämä järjestelmä toimisi ja toimisi paremmin. Kiitoksia. Very much, colleague, for your remarks. Kiitoksia kovasti näistä kommenteista sosiaalidemokraattisesta ryhmästä Teresa Griffin, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kiitoksia ahkeroinnista tässä kolmannessa varjoesittelijäkokouksessa Aldet, SND, SD ja KUE pohtivat tämän asian avainpiirteitä – ja, ja mahdollisuuksista käynnistää sitten tämä vakausvaranto-ohjelma jo 2017. Sen korkeammat kynnykset, kynnykset ja sitten markkinoiden ää, ää, mahdollisuudet, en kenties voitaisiin hiukan, niitä voitaisiin löystää. Ne on otettu huomioon oikein hyvin tässä mm, mietinnössä käynnistämisen varhais, varhaistamiseksi 2017 on meistä hyvä ehdotus, sitä kannatamme. Haluan korostaa, että ei nyt kannata kiirehtiä odottamaan. Meidän <clears throat> tämä on, järjestelmä on rikki ja se täytyy korjata mahdollisimman nopeasti, jotta tämä vakausvarasto mm, käynnistäminen lykättäisiin 20-luvulle johtaisi siihen, että hinnat pysyisivät edelleen korvana, korkealla ja tämä viivästyttäisi puhtaan teknologian käyttöönottoa esimerkiksi vuosikymmenellä. Mitään selkeää argumenttia varhaisen, käynnistämisen varhaistamista vastaan ei ole esitetty, ei ole olemassa. Eh, nyt kun äh, äh, takuut ovat vielä olemassa ja tietenkin myöskin teollisuus voisi hyötyä äh, tästä uudesta järjestelmästä, jossa nämä hiilipäästöt olisi mitoitettu oikean suuruisiksi ja teollisuuskin on tähän varhaistamiseen varautunut ja kaikki ovat tietenkin perillä siitä, että että tällaisten hiilipäästöjen vuotojen rajat on lykätty tuonne 2022 ja, ja 2020 jälkeenkin pyritään eri uus, uusin toimenpitein sitten nämä vuorot estämään. Neuvoston enemmistö ajaa tätä aikaistamista – ja, ja komissiokin on sanonut, että tämä voitaisiin käynnistää aiemmassa vaiheessa, jos parlamentti ja neuvosto hyväksyvät. Ja tässä valiokunnassa, kun komissiolta kysyin, kannattai, kannattaisiko sitä aikaistamista, niin sanottiin, että 2017 voisi olla hyvä. On hyvä, että se otetaan ITREN lausunnossa esille myöskin ja mainitaan kollegat ja vihreistä ja muualta ovat todenneet, että me tarvitsemme päästöoikeuksiin takautuvasti myöskin saada. Siis nämä 900 miljoonan päästöoikeuksien maksimi olisi, olisi kohtelinen. Tietysti on tarkoitus vahvistaa tätä vakausvarantoa minä ehdotan tällaista 20 eh, prosentin eh, poistoastetta ja, se, eh, ja 2024 voitaisiin näistä sitten jo päästä eroon. Alemmat kynnysarvot 300 miljoonan asti ja tämän vakausvarannon kynnysarvojen laskeminen olisi myöskin markkinoiden kehittämisen kannalta tärkeä ja sitä, mitä, mitä tulee sitten näihin hiilivuotoihin, kannatan todellakin tätä luetteloa ja sen täydentämistä. Se on kokonaan eri asia kuin, kun, mistä tässä puhutaan. Me puhumme tästä näiden päästöoikeuksien molymista eikä mahdollista vapautuksista ja vapaista päästöoikeuksista, joita sitten teollisuus jatkossa tulee saamaan minkäännäköisiä todistuksia, todisteita siitä ei ole, että, teollisuus näihin lisäpäästöihin syyllistyisi. Elinkeinoelämä tuleva, tulee sitten näistä päästökauppa oikeuksien uudelleenjärjestelystä hyötymään. Thank you, thank you very much, madam. Kiitoksia kovasti. Esittelijä ja varapuheenjohtaja. Me aloitimme jo e-, etuajassa, koska varjoesittelijällä on jo kova, kova, kova kiire. E-, voisitteko pitää puhe, puheenvuoron? Ja, tai ja, niin voi nyt vesitellä mielellään. Ei minulla mikään hengähätä tässä ole. Pahoittelen varjoesittelijät. Tässä nyt tuli aikataulumuutos. Kaksi varjoesittelijä, Kovaltsi, Kovaltsi ja Harms eivät ole paikalla edes, kun he eivät enää sitten kyenneet odottamaan iltapäivän. Tuo aika ajoin esittelijä on estynyt olemaan läsnä myöskin. Ymmärrän hyvin tässä tapauksessa saman poliittisen ryhmän koordinaattori voisi sitten esittelen nimissä esitellä nämä pää, pääkohdat tätä valiokunnalla, valiokunnalle, koska, koska tässä on nyt esimerkiksi jo kaksi varjoesittelijää sitten joutunut häipymään. Tietysti aikataulun muutoksenkin oli, oli, oli painavat syyt. Olkaa hyvä, herra varapuhemies Pajani volevo fare un po' il punto della situazione. Kiitos puheenjohtaja. Halusin hieman nyt kertoa, mikä tilanne on. Meillä oli tapaaminen kaksi viikkoa sitten ja tiedätte, mikä kantani on. Se on edelleen sama. Toissapäivänä kokoonnuimme ensi kertaa kaikkien varjoesittelijöiden kanssa, joita haluan tässä yhteydessä kiittää heidän panoksestaan ja läsnäolostaan. Viime perjantaina saimme tarkistukset tähän tekstiin, niitä on reilu sata. Ja ne keskittyvät viiteen perusasiaan. siihen, milloin mekanismi otettaisiin käyttöön, siis tämä MSR-mekanismi, varantomekanismi. Toiset haluavat lykätä al- aloitusta, toiset taas aikaistaa sitä, mutta en lähtisi ehkä muuttamaan komission ehdotusta, eli että se lykätäisiin vuoteen 2021. Sitten toinen tarkistusten määrä koskee tiettyjä oikeuksia, jotka poistettaisiin, tai kynnyksiä, jotka poistettaisiin ja lisättäisiin sitten MSR-varantoon. Itse olen ehdottanut, että tässä alennettaisiin näitä 12-10 prosenttiin. Kolmanneksi sitten nämä takapainotetut päästöoikeudet. Komissio ei maininnut näitä ja siksi näiden poistamista kannattaisi pyytää. Komissio viittasi vuosien 2019 ja 2020 ja näin tulisi mielestäni olla. sitten neljäs tarkistusten ryhmä liittyy hiilivuotoon ja siihen, miten suojataan teollisuuttamme. Tähän, tästä ollaan päästy yleiseen sopuun. Ja sitten viimeinen tarkistusten ryhmä koskee MSRn ja ETSn tarkistamista. Näyttää siltä, että meillä on konsensus siitä, että kun markkina käynnistetään, niitä on tarkistettava mahdollisimman pian, jotta nähdään toimivatko ne vai eivät. Komissio näyttää olevan valmis lähtemään tarkistamaan direktiiviä, kun tämä MSR-mekanismi on hyväksytty, ja tämä on hyvä asia. En halua puhua tästä aiheesta nyt paljonkaan enempää, mutta mutta mielestäni on tärkeää, että tässä valiokunnassa puolustetaan eurooppalaista teollisuutta ja pyritään siihen, että lopputeksti on äh, tasapainoinen verrattuna komission ehdotukseen. Olen optimisti ja haluaisin, että mahdollisimman monet tahot tai jäsenet tässä valiokunnassa voivat tukea esitystäni. Ja hyvä puheenjohtaja, olen ehdottanut eri varjoesittelijöille, että lähetän heille ensimmäiset kompromissitarkistusluonnokset 8. joulukuuta eli ensi maanantaina. Ja valmistaudumme sitten toiseen tapaamiseen minun ja varjoesittelijöiden välillä Strasbourgissa ensi viikolla avustajat voisivat tavata. Ja tästä olen saanut jo hyväksynnän varjoesittelijöiltä, niin että sitten Strasbourgissa voimme pitää tapaamisen, jonne voidaan kutsua sitten myös Ivo Bellet, ympäristövaliokunnan varjoesittelijä, ja voisimme näin päästä tekemään yhteistyötä. Ivo Bellet on ollut monta vuotta tässä valiokunnassa jäsenenä ja hän varmasti seuraa edelleen tarkkaan sitä, mitä täällä tapahtuu. Eli pyydän teitä tai asianomaisia tahoja osallistumaan sitten tuohon Strasbourgin kokoukseen ja tapaamme jälleen tammikuussa ennen äänestyksiä. Nyt pyydän vielä anteeksi sitä, että tulin myöhässä ja pyysin lykkäämään tämän asian käsittelyä esityslistalla. Kiitos. Uh, Kiitos. Itselleen. Okei. okay. hyvä, että kolka meillä on täällä läsnä. Me voimme teidänkin kanssa keskustella muutamista asioista. Haluaisin nyt pyytää herra Kruvalsikkiä käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Tak, oczywiście ze swojej strony. Paljon kiitoksia. Kyllä. Todellakin minäkin halusin tästä asiasta sanoa jotakin. Olemme edustaja Tajanin ehdotuksen kannalla. Hänen ehdotuksensa on hyvin järkevä. Mutta meillä on kuitenkin muutamia kommentteja näihin avainkysymyksiin. Haluaisimme ne tuoda esiin. Esimerkiksi tämä asetuksen takaraja on mielestämme hiukan liian aikaisin, kun ottaa huomioon, minkälainen kriisi Euroopassa on ja minkälaisia uhkia Euroopan taloudelle on olemassa. Meille kyseessä on se, että haluaisimme ennemminkin suojella teollisuutta. Herra Tajanikin on tämä käsitellyt. Haluamme luonnollisesti myös turvata työpaikat ja tämä saattaa mielestämme olla suuri uhka, jos huonosti valmisteltu projekti toimeenpannaan. Sitten mitä tulee näiden sertifikaattien myöntämiseen ja niiden määrää, mielestämme kynnys määrää pitäisi muuttaa ja meidän pitäisi määritellä sellaiset tasot, jotka ovat turvallisia yrityksille. Ei meillä voi olla liian vähän sertifikaatteja, liian vähän oikeuksia markkinoilla. Tämähän nostaisi hintoja valtavan nopeasti ja reaktio tähän olisi ongelmallinen. Tämä vaikuttaisi teollisuuteen ja teollisuus mielestämme on kaikkein tärkeintä. Sitten viimeisenä tämä uudelleen arviointi kolme vuotta on liian pitkä. Me haluaisimme tähän, tämän lyhentää yhteen vuoteen niin, että vuosi käynnistyksen jälkeen tilanne voitaisiin uudelleen arvioida niin, että voisimme kaikki vääristymät ähm, minimoida, kaikki sellaiset, jotka markkinoille ehkä syntyvät. Kiitoksia. Thank you, Mr. Chair, and thank you. Ki- kiitos äh, puheenjohtaja, kiitos herra Tajani mm, mietinnöstä kun äh, muutosehdotuksia tarkastelimme, kaikki muuten ei edes englanniksi vielä, mutta ne, mitkä äh, ymmärsimme, äh, niin myöskin varjoisettelen kokouksessa kävi ilmi, että, että suurin osa tästä parlamentista kannattaa tämän järjestelmän käyttöönoton varhaistamista vuodesta 2020. Ja komissiokin näkyy sitten kannattamaan, kannattavan tätä käyttöönoton aikaistamista ja sitä myöskin sitä ajamaan läpi mm, neuvostossa. ALDE, Demarit, osa EPPstä ja osa ECRstä ja vihreät kannattavat kuen kanssa, kanssa tätä aikaistamista. Mukaan lukien 11 maata sitten neuvostosta. Ei, ei, ei kannata ollenkaan jättää sellaista illuusiota elinkeinoelämän mieliin, että hinnat pysyvät naurettavan alhaisena loppumattomiin. Hiilidioksidipäästöt on saatava kuriin ja ne pitää sitten tietyin investoinnein mahdollistaa 2020 jälkeenkin. On todettu, että tämä päästöt ovat halpoja pitkän aikaa ja nyt sitten yhtäkkiä nostetaan hintoja siinä tietysti menetetään teollisuuden luottamus. Siellä on nimittäin panostettu paljon korkeampiin hintoihin kuin mitä nyt näyttää äh, <clears throat> tapahtuvan. Haluaisin äh, pragmaattisesti kenties äh, tarjota rat, ratkaisua, panna näitä, näitä panna näiden päästöoikeuksien jättäminen varastoon, mutta sen tarvitaan myöskin sitten jonkinnäköinen menetelmä niiden Äh, äh, mitätöimiseksi, jos, jos näin halutaan. Tietysti voidaan ensin, ensin pikkuhiljaa, ne pannaan sitten varastoon reserveihin ja vähitellen äh, ottaa mekanismi käyttöön ja niistä hankkiutua eroon. Ymmär, ymmärtääkseni neuvostossa tarvitaan, neuvostosta tarvitaan signaali sitten elinkeinoelämän ja komission suuntaan. Mitä sitten tulee hiilivuotoluetteloon, muutamassa vuodessa sitä uudelleen tarkistetaan. Tässä, tässä vaiheessa siihen ei kannata sillä tavalla kajota. Muutoksia tehtiin jo aikoinaan, kun se 2003 hyväksyttiin, sitä jo silloin tarkistettiin. Jos nyt tähän mietintään kyt, kytkemme tämän vuotokeskustelun, se ei varmaankaan tässä helpolla sitten täysistunnossa läpi mene. Äh, että voisin, äh, voimme varmistua siitä, että markkinavarmuus säilyy ja että nämä järjestelmät ovat paikallaan. Ja haluan todellakin varmistaa siitä, että nämä äh, järjestelyt ovat voimassa pitkähkön aikaa. Haluamme tiukempia, tiukempia kynnysarvoja, jotkut haluavat vähän löyhempiäkin, mutta eh, jos poliittiset, eh, poliittisista ryhmistä lasketaan sitä kannatusta, siellä kynnysarvoja haluttiin kiristää selvästi. Eh, se, siis sekä katot, katot ja, ja pohja-arvot äh, pitää saada myöskin sitten tarkistaa ja haluan, että tähän reserveihin hyväksytään äh, pidemmät äh, tai runsaammat määrät näitä päästöoikeuksia. Jos todella haluamme vahvan vihreän talouden Euroopassa, me tarvitsemme myöskin sitten kestävää nykyaikaista teollista kehitystä. Paramista täytyy keskustellaan myöskin siitä, että haluammeko me nykyisiä teollisuuslaitoksia tukea, vaikka sitten antaa mahdollisuus uusillekin syntyä uusin edellytyksin. Kiitoksia. Tämä oli Alden nimissä käytetty puheenvuoro. Tämä sitten GUE-ryhmästä, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti. Esittelijälle samoin varjo esittelyiden kokouksessa oli hyvä päästä sopuun siitä, mihin suuntaan lähdetään. Olemme esittäneet ryhmänä tiettyä kritiikkiä. Emme ole teollisuus, ähm, päästökaupan faneja sinänsä. Mutta totta kai meidänkin on käsiteltävä ja suhtauduttava tähän ehdotukseen käytännönläheisesti, ja näin teemmekin Haluamme olla myös realisteja ja haluamme toimia seuraavalla tavalla. Ensinnäkin olemme sitä mieltä, että kolmosvaiheen sertifikaatin määrä ei tule riittämään. Tässä tulisi olla enemmän sertifikaatteja. Ja sitten olipa tässä kyseessä nyt 900 miljoonaa tai enemmän tai vähän, vähemmän. Emme halua, että nämä palaavat takaisin markkinoille, kuten on jo sanottu. Muuten järjestelmä on tehoton. Toinen asia, josta haluaisin puhua, liittyy kolme artiklaan, sen kolme Puhuja korjaa yksi artiklan kolme alakohtaan. Tässä viitataan vuoteen 2000 21. Meistä se on liian myöhäinen ajankohta ja meidän tulisi löytää aikaisempi vuosi. Tämä voisi olla vuosi 2017, sitä ilman muuta tukisimme. Siitä muutkin ryhmät ovat puhuneet. Onko 12 prosentin raja sitten riittävä, se mistä puhuitte? Meistä tässä pitäisi mennä pidemmälle. Tässä on ehkä hieman neuvotteluvaraa. Ja sitten neljäs kohtani on se, joka koskee kierrossa olevia sertifikaatteja. Haluaisimme 400 mm, miljoonan tilalle 500 tai 600 miljoonaa. Tästä voidaan tietysti keskustella ja ehkäpä löydetään ratkaisu tarkistusten avulla. Näyttää siltä, että että hiilivuotokysymyksessä emme pääse eteenpäin, mutta tuemme joitakin kommentteja, joita tässä asiassa on kuultu. Paljon kiitoksia. Jos sallitte, pyytäisin, että Roa Griffin lisäisi esitteli läsnä ollessa jotakin tähän, ellei nyt tämä vie liikaa aikaa. Ei huolta. Huomio, jonka me teimme, kuten kollegat sanoivat, on se, että SND Alden, vihreiden ja kuen välillä on suurta yksimielisyyttä tässä asiassa ja MSR, markkinoiden vakauden takauden, takava reservi sen suhteen korkeammat kynnysarvot, aika taulu ja muut kysymykset. Me olemme samoilla linjoilla. MSRn avulla ETS-markkinajärjestelmää halutaan vahvistaa ja me haluamme aikadaksi vuonna 2017 mietintöön ei ole syytä odotella. Jos meillä on jotakin, mikä on rikki, se on hyvä se mahdollisimman nopeasti korjata tässä valiokunnassa eilen herra Kanjete sanoi, että komissio tukisi MRC-järjestelmän aikaista käynnistävistä, jos parlamentti tätä tukee. Ja näin täällä on todettu. Tämä on hyvin tärkeä asia. Itren mietinnössä olisi hyvä todeta, että nämä takapainotteiset oikeudet kumotaan ja sitten hiili vuotoon liittyen MSR on eri asia kyseessä, ovat äh, näiden lupien oikeuksien määrät, eivätkä vapaat oikeudet teollisuudella annetaan. Kiitos. Jos nyt sitten voisin pyytää avain äh, esittelijältämme äh, Ivo Belletiltä, ITRE-komitean perinnejäseneltä, esitellä oman mietintönsä. Lupasimme, lupasimme muutaman avainmuutosherruksen nimessä tehdä, mutta kantanne on erittäin tärkeä. Kiitos ja ei tästä nyt monta vuotta sentään ole, vaan pari kuukautta, kun viimeksi täällä olin edellisellä kaudella paljon Paljon tuttuja naamoja, mukava olla tässä valiokunnassa. Mukava, että sain nyt puheenvuoron. Luin kiinnostuneena nämä yli sata muutosehdotusta näihin mietintöihin. Voisin yhteenvedon omaisesti todeta, että tässä on aika paljonkin maaperää tälle uudistukselle markkinavakauden nimissä. Useimmat äh, ryhmät ja jäsenet olivat, olivat aika yksimielisiä, lukuun ottamatta muuten yksi, jossa äh, koko ehdotus pyydettiin vetämään pois. Mutta tämä on selvä vähemmistö. Enemmistö kannattaa tätä uudistusta äh, sen välttämiseksi, ettei koko päästökauppajärjestelmä romahda ettei sitten hinta äh, romahda seitsemänkin euroa alemmas. Eli me puhumme tästä äh, koko uudistuksen eri muodoista, modaliteeteista, jotka tässä ovat tietenkin olennaisia äh, kompromisseja. Sitten varmaan herra Tajani meille tarjoilee lähiviikkoina. Yksi tärkeimmistä elementeistä on kuitenkin kysymys äh, näistä 900 äh, miljoonan arvoisista taannehtivista päästöoikeuksista 2019-2020 vuosina. Lienemme yhtä, yhtä mieltä, että että ne, annetaan, ne, annetaan niiden tulla sitten takaisin äh, markkinoilla, eikä sitten taas pantaisi uudestaan niitä sinne varauksiin. Se hämmentäisi tilannetta ja en tiedä, pitääkö ne peruuttaa sitten, en tiedä. Minä olen ehdottanut, että pitää panna sinne reserveihin. Se on ehkä vähemmän dramaattinen ää, ää, ratkaisu, tämä late kill-ilmaus, eli tällainen, ja, ja nitistetään sitten tuonnempana ne uusi mielenkiintoinen ilmaus. Sitten puhuttiin näistä kynnyksistä, ylä- ja alakynnyksistä 800 äh, ja 300 miljoonasta tässä valiokunnassa, Envi-valiokunnassa on äh, haluttu edetä molempiin suuntiin sekä vahvistaa yhtäältä että sitten myöskin hiukan äh, tuoda lisää joustoa. Minusta kannattaisi pitäytyä komission ehdotuksessa. Se edustajakin näkyy olevan paikalla, voi tätä kommentoida sitten aikanaan. Jos yhdistämme tämän, tämän varhaisen tarkastelun yhteyteen. Kenties kannattaisi jo heti, ehkä jo vuoden jälkeen, mikä on aika nopea aikataulu, mutta jossain muussa aikataulussa sitten tarkastella uudestaan. Niin, sitten tämä hiilivuoto. Edustaja Griffin totesitte, että tämä ei ole aika aika paikka keskustella, keskustella siitä eikä säätää siitä. Ei varmaankaan ainakaan sääntelyn paikka ole tässä ja nyt, mutta muuten olen hiukan eri mieltä kyllä, jos ajatellaan, että annamme tästä talosta ja tästä valiokunnasta, enemmistä itsestä jonkin signaalin eh, komis- eh, neuvoston jäsenmaiden suuntaan. Signaali siis, että me olemme aivan yhtä mieltä energiaintensiivisen teollisuuden äh, huolenten kanssa, että tämä hiilivuoto jo ennen 2020 saattaa nousta ajankohtaiseksi. Että heti komissiolla nyt sitten tässä vaiheessa jo jättäisimme sellaisen signaalin, että olemme uudistetun, tarkistetun ehdotuksen äh, niin pian kuin mahdollista ei mitään vuoden eikä kahden eikä kolmen jälkeen, vaan ehkä puolen vuoden kuluttua siitä, kun tämä on, on hyväksytty. vaikka jos, sitä ei tässä nyt, tässä, jos siitä ei tässä yhteydessä säännellä, niin ainakin sitten tulee selvä osoitusmerkki siitä, että aika pian tämän jälkeen siihenkin sitten paneudutaan. Nämä lienevät tärkeimmät ele- elementit. Kiitoksia. Paolo Rybik on pyytänyt puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja se, mitä teollisuus tarvitsee, on myös luotettava lainsäädäntö. Eikä ole hyvä asia, että sääntelyä rukataan joka vuosi ja vuoden 2020 tavoitteet ovat tavallaan liikkuvia. Teollisuus hankkeiden kesto on yleensä 15-20 vuotta ja jos me jatkuvasti muutamme tavoitteiden asettelua, teollisuuden on hyvin hankala tehdä investointeja tällaisessa ympäristössä. Tällä hetkellä työttömyys on korkealla. Euroopassa teollisuus on kestävä, mutta usein kuitenkin on hankala katsoa, miten asiat toteutettaisiin tulevaisuudessa. Talouskysymyksellä on totta kai tulevaisuuden kannalta merkittävä rooli. Meillä on tavallaan kaksinkertaiset kustannukset yhtäältä energian hankinnassa ja myöhemmin sitten tuotantovaiheessa. Eli tätä täytyy katsoa ja tätä vuotoluetteloa tulisi pikemminkin laajentaa. Ja tässä on kyse myös siitä, että tehdään vakaata lainsäädäntöä. Ei ole järkeä lähteä keskustelemaan tästä jälleen uudelleen vuonna 2020, vaan nyt pitäisi edistää mahdollisimman pikaisesti vaikutusten arviointia ja PK-yritystestejä. Katsotaan, miten tämä kaikki vaikuttaa työpaikkoihin ja mietitään, onnistutaanko näillä edellytyksillä luomaan hyväpalkkaisia uusia työpaikkoja vai ei. Ja jos tätä ei pystytä varmistamaan, silloin tätä koko konseptia täytyy todella pohtia tarkkaan niin, että kaikkea voidaan täytäntöön panna sitten pitkällä aikavälillä. Eli. Thank you very much, Mr. Chairman. I think we can reach uh, satisfaction. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskomme, että, uskon, että konsensuksen tässä voimme saavuttaa erityisesti, kun meillä on entisen komission jäsenen äh, Tajanin ja Ivo Veletin, joka on yhä hyvin nuori kokemus puolellamme näissä tärkeissä asioissa. Haluaisin sanoa, että minä itse olen esittänyt muutamia tarkistuksia, 24, 73 mm, ja muita. Erityisesti tarkistukseen 73 liittyen – tämä aikaraja 2017 olisi järkevä ja mielestäni on tärkeää, että meillä on myöskin tälle uudelleen arvioinnille päivämäärä. Paljon kiitoksia. Uh, thank you very much. Kiitos, kunhan Högmark sitten. Kiitos puheenjohtaja. Kun tätä keskustelua kuunnellessani eh, tulee mieleen yksi seikka. Meidän tavoitteenamme ei ole luoda täydellistä järjestelmää, joka on erillään arkitodellisuudesta. Poliitikot, byrokraatit, kun parlamentaarikot pääsevät jonkun yhden asian kimppuun, ne pyrkivät siitä ottamaan kaiken irti. Nyt on kysymys vanhasta ilmastostrategiasta, ei kuitenkaan ainoa osa sitä on tarpeen varmistaa, että meillä on tässä nyt järjestelmä, joka eh, helpottaa eh, eurooppalaista teollisuutta ja sen kehittymistä Euroopassa ja sitten eh, mahdollistaa eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvyn samalla kun sitten saavutamme päästörajoitustavoitteemme. Niin, ja muistan sitten, että tämä hiilidioksidipäästö rajoitustavoite koskee myöskin kaikkea muutakin, muitakin verotusta, mm, e, muita sääntöjä sitten näiden tavoitteiden, joita tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Eli tämä on vain tällainen väline, jolla on tarkoitus helpottaa näiden tavoitteiden saavuttamista. Joskus tulee mieleen, että että tätä pyritään käyttämään vain tämän elinkeinoelämän tukemiseen tai rankaisemiseen. Ei hän tässä ole kummastakaan kysymys. Kysymys on siitä, että luodaan vakaat puitteet, jonka sisällä sitten elinkeinoelämä voi näihin päästöihin pyrkiä ja ne saavuttaa. Kannattaa olla äh, pragmaattinen eikä pyrkiä äh, äh, tavoittelemaan parasta ratkaisua, niin kuin pikkupoikina nukkekotien ja höyryvetureiden kanssa leikkiessämme. Ruotsissa äh, monet ovat todellakin pakkomielteenomaisesti näitä tavoitepäästöjä havittelemassa. Kiitos. Sitten Taboraan. Joo, delle Muutama kommentti. Itse olen lääkäri. Lääkäri valitsee hoidon, joka tuntuu olevan kaikkein toimivin tai kätevin tarkoituksensa. Ja jos lääkäri sitten huomaa, että hoito ei auta eikä muuta hoitoa, niin hän on mielestäni todella huono lääkäri. ETS näyttää olevan vääränlainen lääke. Olemme valinneet mielestäni lääkkeen päästöongelmaan tilanteessa, jossa tilanne on nyt hyvin erilainen kuin aikaisemmin. Me olemme yhtä mieltä siitä, että tämä vakausvarantomekanismi voidaan ottaa aikaisemmin käyttöön ja ylimääräiset kiintiöt voidaan poistaa, mutta ehkäpä tässä pitäisi pohtia asiaa syvällisemminkin. Markkinaperusteinen mekanismi, joka on osoittautunut toimimattomaksi, jota jatkuvasti korjataan takapainotteisuudella ja nyt sitten tällä uudella varannolla – joka johtaa nyt siihen, että tuotanto on siirtynyt Euroopan ulkopuolelle ilman, että päästöjä on saatu vähennettyä, niin meidän pitäisi toimia niin, että Euroopan teollisuus todella voisi toimia vauraasti, vaurastua niin kuin se on ansainnut, että päästöjä todella saataisiin vähennettyä, niin meidän tulisi nyt pohtia aivan uudenlaista järjestelmää, joka ehkä perustuisi hiiliverolle, ei olisi markkinaperusteinen. Ja tämä laskettaisiin tietyin termodynaamisin kriteerein ja laskettaisiin hyödykkeiden ja tavaroiden tiettyjen kriteereiden perusteella. And on behalf of the... Kiitoksia sitten Euroopan komission klimapääosaston pääjohtaja. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin aivan aluksi kiittää arvoisia parlamentin jäseniä tästä hyvin rakentavasta keskustelusta tänään. Kyllä todellakin on erittäin, erittäin tärkeää, että me nopeasti etenemme näiden hyvin tärkeiden ehdotusten omaksumisessa ja että annetaan oikea viesti markkinoille. Haluaisin tässä keskittyä muutamiin asioihin, joista kaikkein eniten nyt iltapäivällä keskusteltiin aivan aluksi. Kilpailukyky ja hiilivuoto. Uskon, että tämä oli yksi elementti, jota lähestulkoon kaikissa puheenvuoroissa käsiteltiin. Haluaisin sanoa aluksi, että sektorit, joilla hiilivuotoa saattaa esiintyä on tällä hetkellä riittävästi suojattu eri luvin ja tämä on myöskin tunnustettu. On hyvin tärkeää, että takaamme sen, että laillisin toimin nämä oikeudet turvataan vuosikymmenen loppuun ja vuoden 2020 jälkeen vapaat päästöoikeudet on poliittisesti turvattu, sanoisin, osana 2030 puitteistoa. Komissiossa me olemme sitoutuneet, jälleen kerran korostan tätä, sitoutuneet siihen, että tämä muuttuu lainsäädännöksi, tämä sitoumus. Lainsäädännöllinen aloite, joka käsittelee ETS-kysymyksiä, kuten vapaita päästöoikeuksia – 2030 puitteistossa tullaan pian tekemään ja kaikki tarpeelliset arvioinnit, myöskin vaikutusten arviointi tullaan suorittamaan. Erityisesti tämä parlamentti kiinnittää paljon huomiota sille, että vaikutusten arviointi tehdään, että se on korkealaatuinen. Ja kuten jo mainitsin hyvin nopeasti, MSR, markkinoiden vakauden takaaman reservin hyväksymisen jälkeen me tulemme palaamaan tähän ETS järjestelmään. Tämä oli ensimmäinen asia liittyen kilpailukykyyn ja hiilivuotoon. Sitten nämä parametrit minä kuulin monissa puheenvuoroissa. Tämän mainittavan sanoisin seuraavaa. Eri asiantuntijat tarjoavat erilaisia vastauksia. Tämän vuoksi tämä tuli myöskin keskustelussa esiin, tuli esiin se, minkälaisia kynnysarvoja meillä pitäisi olla reservin käyttöönoton suhteen. Erät sanovat pitäisi olla korkeampia, toiset matalampia komission ehdotuksen verrattuna. Kuitenkin konsensus on olemassa sen tukena, että komission ehdottama kynnysarvo on järkevä. Ja me olemme työryhmissä täällä parlamentissa, asiantuntijaryhmässä, joka aikaisemmin kokoontui, ja myöskin komission kokoontumassa, järjestämässä asiantuntijatyöryhmässä kuulet sen, että perusteita näille tasoille oli. Nämä komission nykyiset ehdotukset on hyvin huolella tehty ja suunniteltu ja aluksi ne koskevat melkoisen pientä volyymiä, kuten ehdotuksessa kävi ilmi. Ja on myös tärkeää, kuinka monta vuotta kuluu siihen, että tämän 833 miljoonan kynnysarvo saavutetaan. Meillä on myöskin äh, uudelleen mukana ehdotuksessa. Nykyisin ehdotuksessa se on viisi vuotta. Tämän toimen voimantulon jälkeen. Mielestäni on tärkeää, että näemme, kuinka järjestelmä toimii todellisessa todellisuudessa ja tämän vuoksi sille pitää antaa aikaa. Me voimme näin kokemuksesta oppia, pitääkö näitä parametreja muuttaa. Eli aivan aluksikin meillä on ollut hyvin tasapainoinen ja hyvin harkittu ehdotus parametrien suhteen ja sitten haluamme antaa sillä aikaa toimia ennen tätä ensimmäistä uudelleenarviointia, ennen kuin ryhdymme näitä arvoja rukkaamaan. Tämä oli ensimmäinen asia. Sitten toinen asia, tämä aikainen MSR-järjestelmän käyttöönotto ja takapainottuisuuden purkaminen. Usean kertaan tämä parlamentti on jo ehdottanut mukaan luottuna aikaisemmin mainitusti komission jäsen Arias Kaniete on ollut tässä hyvin selväsanainen, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsevät yksimielisyyteen siitä, että aikainen käynnistäminen otetaan käyttöön ja että backloadin takapainettuisuus puretaan. Komissio ei tämän ehdotuksen tiellä tule olemaan, niin kuulin myöskin aikaisemmin tänään, että oletetaan tästä koituvan hyötyjä, sellaisia hyötyjä, jotka MSR-järjestelmää tukisivat. Mutta kuten mainittiin tässä keskustelussakin uskoakseni, on odotettavissa, että tämä johtaisi ennakoitavampaan hintavakauteen ja vähähiilistä teknologiaa tukisi. Päätän puheenvuoroni tähän, hyvä puheenjohtaja, sieltä taisin kattaa ne asiat, joita keskust, joista keskusteltiin eniten tässä. Mutta jälleen kerran haluaisin korostaa, että on hyvin tärkeää, että tämä ehdotus nopealla aikataululla hyväksytään. Kiitos. Kiitos. Sitten esittelijä. Olkaa hyvä. Presidente, jo. Kiitos puheenjohtaja. Kuten sanoin, maanantaina esittelen kompromissehdotukset Kuulin monia asioita, joista voin olla yhtä mieltä, en kuitenkaan kaikista. Ja varmasti myös valtaosa komissiosta voi tukea joitakin asioita. Tässä on myös tarkistuksia, jotka ovat Ivo Belletin allekirjoittamia. Tämä tarkoittaa sitä, että Envi-valiokunnan esittelijän kanssa voidaan löytää ensimmäinen yhteisymmärrys. Joten on hyvä myönteinen asia, että Envin esittelijä on jättänyt jotakin tarkistuksia. Painottaisin edelleen sitä, kuinka tärkeää on suojata EUn teollisuustuotantoa. Usein on helppoa rukata lukuja, aikaistaa tai myöhäistää asioita – mutta on ymmärrettävä, että näistä päätöksistä riippuu tärkeidenkin yritysten hengissä pysyminen ja myös tuhansien ja tuhansien ihmisten työpaikat. Joten olisi vältyttävä siltä, että jos haluamme saavuttaa optimaalisen ratkaisun, niin emme sitten saa edes hyvää. Jotkin asiat tässä eivät edesauta teollisuuden suojaamista ja pyrin siihen, että saamme nyt laajan enemmistön tämän taakse, saamme aikaan kompromisseja. Kuten sanoin varjoesittelijöille, kantani ei ole jäykkä, vaan pyrin todella kaikin keinoin pääsemään sopimuksiin. Kuitenkin niin, että ehdotukseni ydintä ei muuteta. Totta kai sitä voidaan kaikessa vielä parantaa. Kaikkeahan voidaan parantaa, mutta mitä tulee tähän uudelleen tarkasteluun, en ole komission kannasta aivan yhtä mieltä. Viisi vuotta taitaa olla hieman liian pitkä aika, joten aikaistaisin uudelleen tarkastelua hieman. Koska meidän on tehtävä niin, että käyttää sertifioitoimia, jotka ovat tehokkaita niin, että pystytään yhtä aikaa vähentämään päästöjä ja samanaikaisesti tukemaan yritystoimintaamme. Tähän liittyy vaarana myös yritysten siirtyminen muualle. Jos me pyydämme yrityksiä saavuttamaan tavoitteita, joihin ne eivät voi päästä, ne siirtävät tuotantonsa paikoihin, joissa sääntelyä ei ole, ja tästä ei ole muuta vaikutusta kuin se, että menetämme työpaikkoja, rumutamme eurooppalaista teollisuutta ja saamme aikaan myös ympäristöhaittoja, koska jos tuotantoa siirretään vaikkapa Kiinan kaltaisiin paikkoihin, tämä merkitsisi sitä, että tuotettaisiin paikoissa, joissa tavoitteet ovat todella paljon matalammalla kuin meillä. Eli pyytäisin teitä kaikkia todella pohtimaan tätä tosiasiaa. Kantamme on oltava tasapainoinen, sen täytyy teollisuusvaliokunnassa olla voimakas. Tämä ei vielä ole lopullinen teksti, vaan sellainen teksti, jossa täytyy tuoda ilmi, kuinka tärkeää tärkeässä asemassa teollisuus on kokonaisstrategian kannalta. E, Envivaliokunta siis hyväksyy lopullisen mietinnön ja siinä täytyy ottaa huomioon sekä ympäristönäkökulmat että teollisuus. Ja itre valiokuntana meidän täytyy mielestäni ottaa huomioon kaikki teollisuuden teollisuuspolitiikan vaatimukset. Meidän on annettava oma panoksemme niin, että katsomme erityisesti teollisuuspoliittisia tavoitteita ja etuja. Toivottavasti ympäristövaliokunta ottaa ehdotuksemme huomioon, että syntyisi tällainen, jos ei nyt rakkausavioliitto, niin ainakin tiettyjä yhteisiä etuja ajava avioliitto ympäristönäkökohtien ja teollisuusnäkökohtien välillä. Kiitoksia kaikille kommenteista. Olemme kirjanneet kaiken ylös ja arvioimme kaikkia tarkistuksianne. Se, että ehdotuksia on tullut näin paljon, osoittaa, että tämä kiinnostaa kovasti ja on arkaluontoinen ja tärkeä asia kaikille. Pyrin laatimaan nyt kantoja, ehdotuksia, jotka lähentäisivät kantoja. Tästä voidaan keskustella jatkossa lisää yhdessä. Myös Belletin kanssa. Tässä kuuntelemme Belletin ehdotuksia ja tämä ehkä edesauttaa sitten lopullisen envivaliokunnan tekstin muotoilua. Kiitoksia kovasti Envi valiokunnan kollegat varmaankin sitten ottavat lausuntomme vakavissaan loppukäsittelyssä. Lausunnon luonnos on määrä hyväksyä 22. tammikuuta pidettävässä kokouksessa ensi vuoden tammikuun toinen, 22. päivä siis. Enmin äänestys on luvassa 24 helmikuuta mm, kuukauden, kuukautta myöhemmin. Kiitos äh, esittelijät, äh, varjoesittelijät, kollegat <clears throat> tästä mm, tärkeästä syvällisestä keskustelusta. <clears throat> Nyt sitten esityslistan viimeiseen kohtaan tällä, tältä päivältä. <clears throat> Esityslista on ollut laaja kattava sieltä esityslistalta kohta 12. Vuoden 2015 kansainvälisen energiaperuskirjan suunnittelu. Sen esittelee energiaperuskirjan pääsihteeri Urban Rusnak. Ja, äh, Tervetuloa, tohtori Rusnak, tänne joukkoomme. Meitä kiinnostaa kovasti tämä energiaperuskirjan eteneminen ja sen maailman laajustamishankkeet. Ukrainan poliittinen kriisi on osoittanut, miten olennaisen tärkeää on turvata energiariittävyys Euroopan komissio energiaturvallisuudesta antoi tiedon toukokuussa. Ja neuvoston sopimus 23. energia- tai ilmastosopimuksesta toteaa, että meidän pitäisi ottaa mukaan energiatehokkuus, uudistuvat energialähteet ja energiaturvallisuus, energiavarmuus tähän EUn ilmasto- ja energiapolitiikka kokonaisuuteemme. Tämä on jo viime vuodelta tämä lausuma. Sitten vielä omassa keskustelualustuksessani toteasin, että ITRE puuhaa valiokunta-aloitteista mm, mm, mietintöä Euroopan energiavarmuusstrategiasta – kuulostaa tärkeältä ja ajankohtaiselta EUn energiavarmuusstrategiasta sisämarkkinoiden nykytilanteessa olemme kuulleet kuul- kuulemistilaisuudenkin. Ja eilen oli näkemysten vaihto tästä valiokunta-aloitteisesta mietintöluonnoksesta. Tohtori Rusniak, pidemmittä puheitta, voisitteko ystävällisesti esitellä tämän asian. Olkaa hyvä. Dear distinguished members of the European Parliament, it's a privilege Committee on Industry, Research and Energy today in the building of the European Parliament. Kiitoksia kovasti kaikille. On ilo olla täällä tänään. Se, miksi olen täällä tänään, on, että haluan lisätä tietoisuutta tästä energiaperuskirjasta ja siihen liittyvästä uudistuksesta ja hankkeesta. EU on alkanut keskustella siitä, miten energiaunioni voitaisiin luoda. Ja haluaisin kiinnittää huomiota tänne esityksen alussa siihen, että energiaperuskirja ja energiaunioni ehdot, ehdotukset pohjautuvat vuoden 90 ehdotuksiin energiaasioissa. – energiaperuskirja, energiaunioni ja niin edelleen ovat lähtöisin samoista ehdotuksista ja siksi varmasti teille on mielenkiintoista kuulla hieman lisää energiaperuskirjasta ja hankkeista ja siitä, mitä energiaperuskirjan aikana on tehty. Ennen kuin keskustelemme uuden aikaistamisesta, haluaisin korostaa kahta tärkeää asiaa. Kun viittaamme energiaperuskirjaan, puhumme kahdesta asiasta. Vuoden 1991 julistuksesta, Euroopan energiaperuskirjasta. Tämän hyväksyi, se on siis poliittinen lausuma, joka hyväksyttiin 12 jäsenvaltion toimesta. Mukana olivat myös Yhdysvallat ja Kanada – Eli Itä ja Länsi olivat mukana, kun taas Etelä jäi tämän ulkopuolelle. Sitten 1994 vuonna poliittisella päätöksellä hyväksyttiin sitova sopimus, joka allekirjoitetaan, allekirjoitettiin Lissabonissa. Ja jokainen jäsenvaltio EU:ssa on sopimuspuoli Vuonna 1991, kun tämä peruskirja hyväksyttiin, aloitettiin tämä prosessi ja 1994 vuonna tämä sopimus allekirjoitettiin. Se astui myöhemmin voimaan ja nyt 52 no, valtiota on sen ratifioinut ja allekirjoittanut. Jordan, Pakistan, Montenegro ovat myös allekirjoittamassa sitä. Venäjä, Valko-Venäjä, Islanti, Norja ja Australia eivät ole vielä ratifioineet sopimusta. Tähän liittyy myös energiakonferenssi, joka on tässä päätöksen tekoelimenä. Se pyrkii näiden peruskirjan periaatteiden täytäntöönpanon helpottamiseen – ja konferenssin osapuolet ovat ECPn osapuolia. Ja tähän on pyydetty myös joitakin tarkkailijoita. Mihin tällaisten pyritään? Energian peruskirjassopimuksessa on siis yli 50 jäsentä. Tähän liittyy kaksi täydentävää periaatetta. Energiavarojen suvereenisuus kansallisesti ja sitten investointisuoja, joka perustuu syrjimättömyyteen, joka on tärkeää investoiville maille. Tässä käytetään pohjana VTO-sääntöjä. Ehkä tiedättekin, että VTOlla ei ollut sääntöjä energiasta ja tämä peruskirja laadittiin täydentämään VTOn toimia. Tähän liittyy riidan sovitteluratkaisuja ja erilaisia siirtymäsääntöjä. Tässä katsotaan esimerkiksi energiatehokkuutta. Sitä kuvaillaan sen pöytäkirjassa. Se, mitä olemme saaneet aikaan tähän mennessä, ovat erilaiset pehmeän lainsäädännön säännöt sopimuspuolille. Meillä on mallisopimuksia. Haluamme helpottaa rajat ylittäviä infrastruktuureita ja meillä on tällainen varhaisvaroitusjärjestelmä, jonka kautta sopimuspuolet voivat reagoida, jos näyttää siltä, että niiden energiaturvallisuuteen kohdistuu uhka, jos on tällaisia siirtymäkiistoja. Nyt on aloitettu sitten modernisointi vuonna 2012 Varsovan vuosikokouksessa ja 20 kokouksessa annettiin tällainen maantieteellinen mandaatti peruskirjan laajentamisesta. Meillä on myös tässä taustalla tämä poliittinen vuoden 1991 julkilausuma. Ja olemme keskustelleet uuden peruskirjan parametreista ja tänä vuonna me olemme tavanneet neljä kertaa Brysselissä niin, että kaikki perustajajäsenet ovat olleet mukana ja myös potentiaaliset uudet jäsenet. Mitkä voisivat olla sitten uusia mahdollisia jäseniä? Asia Tyynen, meidän alue. Siellä on allekirjoitettu sopimus vuonna 2009, sitten ASEAN maat, ja SARK Etelä-Aasiasta. Sitten Kiina. Kiinan kanssa pyritään vahvistamaan suhteita tässä ja olemme edistyneet suhteissamme. Sitten lähi ja Pohjois-Afrikka, eli naapurialueemme. Teemme yhteistyötä näiden alueiden kanssa – ja aivan hiljattain tämä prosessi on alkanut kiinnostaa enemmän myös latinalaisen Amerikan maita. Ne haluavat edistää vapaita, vapa, vapaata markkinataloutta. Nämä maat ovat esimerkiksi Meksiko, Peru, Chile ja Kolumbia. Kolumbia. Samoin Afrikassa, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa kiinnostus on lisääntynyt. Mauritania, tässä listalla ovat Nigeria, Niger, Mosambik, Tansania ja Angola, ne ovat osoittaneet kiinnostusta. Ne ovat joko energian tuottajia tai niillä on usea energian tuotantonäkymiä. Tässä vielä katsaus energian peruskirjan periaatteisiin. Tässä taustalla oli se, että haluttiin parantaa energiavarmuutta esimerkiksi niin, että tilanne Moskovan suhteen olisi helpompi. Ja vaikka tässä katsotaan eteenkin niin periaatteet eivät muutu. Uskomme, että turvallisuutta voidaan parantaa niin, että parannetaan toimintaympäristöä investoijille ja yrityksille, investoidaan uusiin teknologioihin ja velvoitteiden ja etujen on pitkien sitoumusten ja investointien osalta oltava tasapainossa. Tehokkaammat energiamarkkinat ovat tärkeitä. Alueellinen energiayhteistyö on nykymaailmassa menestys, menestyksen avain. Energiamarkkinoiden globalisaatio on mennyt pitkälle, niin pitkälle, että mikään alue ei pysty yksin enää ratkaisemaan tähän liittyviä ongelmia. Sitten energiatehokkuuden täytäntöönpaneminen on tämä hyvin tärkeää. Energian kustannusten, ilmastonmuutoksen ja energiavarmuuteen liittyvien vanhojen haasteiden takia ja energiatehokkuuden parantaminen on paras keino torjua ja puuttua useimpiin haasteisiin. Sitten ympäristöongelmien vähentäminen, minimointi ja turvallisuuden parantaminen menevät samaan suuntaan. Ne ovat tärkeitä. Ja tässä perussopimuksessa tärkeää on myös tämä riidanratkaisumekanismi. Usein tässä kiistoja pyritään ratkaisemaan valtioiden välisesti ja järjestetään sovitteluja äh, rajat ylittävissä tapauksissa, jos ne koskevat energiaputkia esimerkiksi. Mitä tällä hetkellä sitten vaaditaan? Alankomaiden hallituksen pyynnöstä haluamme päästä nyt eteenpäin tällaise, kohti tällaista kansainvälistä energiaa peruskirjaa. Tämä on tarkoitus allekirjoittaa Haagissa toukokuussa 2015. Ja tässä myös Itra on ollut mukana. Haluan kiittää Itran sihteeristöä. Olemme saaneet tälle tukea EUn jäsenvaltioilta. Ja se onkin välttämätöntä pääsyy sille, miksi pyrimme saamaan nämä periaatteet vallalle kautta maailman, on se, että tämä on todennäköisesti viimeinen mahdollisuus saada nousevat markkinat hyväksymään tällaiset Eurooppaan perustuvat säännöt. Jos emme saa maailmanlaajuisesti voimakkaampaa tukea energiayhteistyölle, joka perustuu näihin periaatteisiin ja täällä käytössä oleviin oikeudellisiin rakenteisiin, niin tulevaisuudessa EU joutuisi hyväksymään sit, tai sopeutumaan uusiin sääntöihin, joita on luotu sitten energiantuotantoon maissa ja alueilla muualla maailmassa. Tässä kaikki, puheenjohtaja. Kiitos, tohtori, alustuksestanne. Muutama kommentti salista. Edustaja Rybik, kiitoksia lämpimästi tästä koska tällä energiaperuskirjahan äh, on avainasemassa jatkon tulevaisuuden yhteistyössä Euroopan parlamentissa olemme kovasti kiinnostuneita tästä kehityksestä ja seurata tätä kehitystä ja katsoa, missä olisi vielä parantamisen varaa. Ja, ja tällaisina aikoina, jolloin energia on poliittisenkin kentän kes- keskiössä, meillä meidän on kysymys siitä, että selkkaukset latkaistaan ja sitten päätytään yhteistyöhön. Onko teillä mitään käsitystä siitä, miten tässä ulko- ulkosuhdepalvelu voisi esimerkiksi lähestyä tätä asiaa tämän selkkausten ratkaisun kautta? Sitten Kelly. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. Luonnollisesti toimitusvarmuus ja energian hinta ovat äärimmäisen tärkeitä Euroopassa tulevina vuosina, erityisesti jos me haluamme uudelleen teollistaa Eurooppaa ja muuttua kilpailukykyiseksi maailmanlaajuisella kentällä. Ja tässä energiaperuskirja on tärkeässä roolissa. Liittyen Venäjän aggressiivisen toimintaan itärajalla, mitä seurauksia vai onko sille mitään energiaperuskirjan tulevaisuuden. Mitä voidaan tehdä, jotta voisimme käsitellä tätä asiaa, joka on yhä hyvin vakava ja sidoksissa erityisesti toimitusvarmuuteen ja Venäjän energian tuotantoon ja energian hintoihin. Kiitoksia tästä, jos minä saan itse kysyä pääsihteeriltä pari kysymystä itsekin. Aivan ensinnäkin ensinnäkin tästä yhdenmukaisuudesta ja kaiken Euroopan unionin sääntöjen, sisämarkkinasääntöjen noudattamisesta, niiden mukaisesta toiminnasta. Tietysti tämä energia peruskirjapaketti mukaan lukien, ja pitäisi olla sitten sadan prosentin yhteisymmärrys siitä, Sitten tämä tuki näille energiayhteisömaille, näille kahdeksalle valtiolle, jotka ovat Euroopan unionin ja sen Länsi-Balkan, Moldova, Ukraina. Tämän energiaperuskirja sopimuksen kautta, koska tilannehan on monille aika mutkikas ja haastava, kun he ovat ulkopuolisten energiantoimittajien varassa. Ja me olemme pyrkineet saattamaan heitä, tuomaan heitä vähän lähemmäs tämän sopimuksen tiimoilla tapahtuva toiminta voisi sitten olla tässä hyödyksi, vai voisiko mielestäni? Mitä arvelette tästä? Paljon kiitoksia, eli muuta kysymyksiä ole. Alan vastata näihin kysymyksiin. Me olemme komission kanssa ja hallinnon kanssa tehneet yhteistyötä ja tämä kysymys on oikein oikea-aikainen, sillä nyt kuten mainitsin, meillä on energiaperuskirjan laajentumisen jakso käynnissä. Tämä laajentuminen on jotakin, jolla on hyvin rajatut ähm, henkilöstöresurssit. Meillä on sihteeristössä vain 30 henkilöä ja me toivomme, että me saamme tukea Euroopan diplomatian taholta ja kutsu liittyä tähän energiaperuskirjaan, että se välitettäisiin myöskin Euroopan ulkosuhdehallinnon diplomaattisten kanavien kautta. Tämä on erittäin tärkeää, erityisesti G20 jäsenit ovat sellainen äm, ympäristö, jossa voisimme käyttää ulkosuhdehallinnon kanavia hyväksi. Sitten liittyen Venäjän federaation toimintaan ja seurauksiin eh, Euroopan etelä, anteeksi, itälaidalla tämä suoraan eh, liittyy edellisiin kysymyksiin. Haluaisin hyvin selvästi tässä todeta, että Venäjän federaatio sovelsi vuosina 1941 ja 2009 väliaikaisesti tätä energiaa peruskirja sopiva, koskevaa sopimusta. He vetäytyivät vuonna 2009 pois monista syistä. Yksi tärkeimmistä syistä oli se, että Venäjän hallinto vuosina 2003-2004 teki päätöksiä Jukos-yrityksen valtiollistamiseksi, että tätä pidettiin energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen rikkomuksena. Sovittelu oli kymmenen vuoden kuulemisten jälkeen saatettu tänä kesänä päätökseen ja Venäjä joutui Jukosin investoijille maksamaan 50 eh, miljardia eh, Yhdysvaltain dollaria korvauksia. Tämä on kaikkein suurin tämän tyyppinen korvauspäätös. Tämä päätös ei kuitenkaan vielä ole vielä lainvoimainen, sillä Venäjä on tehnyt vetomuksen sen suhteen, mutta se saattaa Euroopan toimitusvarmuuteen tulevaisuudessa vaikuttaa, sillä Tämän päätöksen seurauksena investoijat saattavat pyytää, että Venäjän hallituksen varoja jäädytetään tai Venäjän valtion yritysten varoja jäädytetään, ja tämä saattaa aiheuttaa jakson, jossa epävakautta syntyy. Sitten liittyen Ukrainan kautta tapahtuman pääputken toimituksen turvallisuuteen, uskon, että energia perus kirjaa ei tässä voida asettaa kyseenalaiseksi. Ongelmana kuitenkin on se, että vuosina 2006 ja 2009 henkiperuskirja on ollut väline, mutta hallitusten tehtävänä on tätä välinettä ollut käyttää ja olipa syy mikä tahansa, ei vuonna 2009 tätä välinettä ei käytetty maat pitivät parempana käyttää poliittisia keinoja sen sijaan, että olisivat tätä oikeudellista välinettä, joka niiden käytössä oli käyttäneet. Me uskomme, että jos energiaperuskirjaa koskeva sopimus olisi ähm, otettu käyttöön välineeksi vuonna 2009, kun tämä kiista poliittisella tasolla ratkaistiin, nykyinen tilanne olisi paljon ennakoitu luotettavampi ja turvallisempi, sillä nykyisen kriisin siemenet on kylvetty jo vuonna 2009 vuoden 2009 Ukrainan kaasukriisin aikoihin. Sitten tämä täysinkeä peruskirjaa koskevan sopimuksen voimaan tulee, kuten tiedätte, tämän suhteen on yhtä monta mielipidettä kuin asiantuntijaa oikeuden asiantuntijaa. Venäjä on hyvin julkisesti tämän kolmannen energiapaketin ja energia peruskirja koskevan sopimuksen asettanut kyseenalkaiseksi, mutta he vetäytyvät siis tästä sopimuksesta vuonna 2009, eivätkä ole koskaan sitä riitauttaneet julk- virallisesti. Asioita on käsitelty, mutta on hyvin vaikea tietää, onko tämä kolmas energiapaketti rikkonut sopimusta, koska riippumattomassa tuomioistuimessa tällä käsitetty, me emme ole siitä saaneet analyysiä, riippumattomia analyysiä. Sihteeristön puolelta me olemme vaikkapa veitsen terällä sen suhteen, kun syytöksiä tulee kolmannesta maasta tämän energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen rikkomisen suhteen. Tämä on siis oikeudellinen prosessi ja me emme voi tässä lopullista lausuntoa sen suhteen antaa. Sitten liittyen ähm, energian toimitusvarmuuteen äh, kauttakulkumaissa. kaikki Serbia lukuun ottamatta ovat jo tämän energiaperuskirja koskevan sopimuksen sopimusosapuoli ja Montenegrokin on sitä ratifioimassa. Tämä on hyvin tärkeä seikka toimitusvarmuudessa ja tämä koskettaa myöskin investointiympäristöä. Tällä energiaperuskirjasopimuksella ei ole mitään selkeää välinettä tukea investointeja, mutta se luo selkeät säännöt toiminnalle niissä maissa, jos maa on sopimusasiapuoli tässä sopimuksessa, tilanne on selkeä, jos maa ei halua sopimusta toteuttaa tai sääntöjä kunnioittaa. Meillä on selkeät sanktiomekanismit, mutta tämä on siis reaaliaikainen mekanismi. Se vaatii toimeen panon osalta aikaa. Eli vastauksena kysymykseenne, hyvä puheenjohtaja, olen sitä mieltä, että Serbian liittyminen energiaperuskirjasopimukseen Montenegron kanssa täydentäisi kuvaa niin, että kaikki Länsi-Balkanin maat olisivat sellaisia, joissa toimintaolosuhteet ovat samanlaiset. Ja energiaperuskirjan kirjan puheenjohtajuus tulee Georgialle vuonna 2015, ja tämä tekisi Georgian kumppaneille mahdolliseksi turvautua täysin, ei vain energiayhteisöön, mutta myöskin tähän energiaperuskirjaajasta koskevaan sopimukseen. Eli nyt meillä on kaikki saatavilla. Ne tarvitsemme. Meidän täytyy näitä välineitä vain taitavammin käyttää kansallisissa hallinnoissa ja myöskin Euroopan komissiossa. Kiitoksia. Kiitos, herra pääsihteeri. Ja monien kollegojen poissaolosta johtuen minäkin sain muutaman kysymyksen esitetty, esitetyksi, mikä on mukavaa harvoin siihen aikaa jää. Nyt tähän kauniksi lopuksi tohtori Rusnak, e, kiitoksia kovasti tästä mukana olosta. Muutama sana puolaksi tähän loppuun. E, meillähän on tulkit täällä paikalla olleet jo parikin päivää, niin puheenjohtaja haluan kiittää erinomaisesta työstä ja Puolan tulkeille erityisesti, taisin, että nyt kuuntelin Puolan tulkkausta kanavalta 18. Ja vaikka englantia puhunkin paikka paikoin, mulla kanava 18 kuitenkin koko ajan soi korvissa. Ja kiitän kollegoja, jotka ovat täällä mukana olleet. Pari, pari viimeistä päivää nyt me yrittäneet aikaamme tänään alkuperäisten suunnitelmien mukaan meidän pitää, pitiikin lopettaa kello 17. Ja nyt kun katson kelloa, niin eikös vaan se ole tasan kello 17.00. Eli ajoissa päästiin asiat läpi. Kiitokset kaikille. Seuraava kokous on joulun jälkeen, lomien jälkeen, uutena vuonna, varmaan samassa huoneessa. Ja, ja sitä odotellessa hyvää joulua, hyvää uutta vuotta.